Bien, je propose que nous commencions. No niin, voisimme aloittaa kokouksemme. Aluksi haluaisin pyytää anteeksi siitä, mitä tapahtui maanantaina. Erityisesti hallintohenkilökunnalle. He aina tulevat kokouksiimme ja niin kuin virkamiestenkin tavoin he joutuivat kärsimään siitä, mitä maanantaina tapahtui. Koordinaattorit tekevät tästä ehdotuksia, koska meillä on aamun päätteeksi koordinaattorien kokous. Esityslistaa ei pystytty käsittelemään maanantaina, joten se täytyy siirtää tuonnemmaksi. Tässä kokouksessa, maanantain kokouksessa valittiin valiokunnan uusi puheenjohtaja. Koordinaattorien pitää keskustella tästä koska koordinaattorit katsovat, että nämä vaalit, kun valittiin uusi puheenjohtaja, ovat asia, josta kannattaa keskustella vielä uudemman kerran. Sitten ilmoitan teille, mitä kieliä on käytössä. Ikävä kyllä Bulgaria on kopio jouduttu perumaan, Pyydän anteeksi tästä Kalfinilta ja Ivanovalta, koska Bulgarian tulkkausta tarvittiin puheenjohtajakokouksessa. Mutta meillä on nyt Liettua, Kreikka ja Ruotsi nyt lisänä. Muistuttaisin, että tämä kokous nauhoitetaan ja myöskin sihteeristössämme on nyt Christian Ellers, joka tulee sihteeristöön vanhempana virkamiehenä. Pyytäisin, että hän nousee ylös, jotta voimme antaa hänen aplodit. Myöskin kiinnittämme huomiota siihen, että kollegamme Itälä – on hallituksen puolesta nimetty tilintarkastustuomioistuimeen ja hänellekin annamme aplodit, koska tämä on hyvin merkittävä toimi. Ja hyvät kollegat, toivon, että tämä nimitys nyt tapahtuu hyvään aikaan, koska te olette hyvin pätevä mies. Ja hallitus on ollut hyvin viisas, koska hän on erinomaisten parlamentin jäsenten joukosta valinnut teidät. Kyseessähän on hallitus, joka valitsee parlamentista jäsenen tilintarkastustuomioistuimeen. No niin, sitten esityslistalle ensinnäkin pöytäkirjan hyväksyminen seuraavasta kokouksesta 21. kesäkuuta, 13.14. heinäkuuta. Jos teillä ei ole huomioita ennen kokouksen päättymistä, niin nämä pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Valiokunnan jäsenet ovat pyytäneet, että kohta neljä lykätään 3. lokakuuta, eli äänestys Stassin lausunnosta tullin uudenaikaistaminen. Onko tässä vaiheessa mitään huomautettavaa? Jos ei, niin siirrymme kohtaan viisi. unohdimme, unohdin hyväksyttää esityslistan. Jos kukaan näistä vastusta, niin esityslista on hyväksytty. Eli kohta viisi. Tämä on nyt tärkeä mietintö, eli Euroopan petosten torjuntaviraston uudistaminen. Ikävä kyllä. Pääjohtaja ilmeisesti on nyt... Ai, pääjohtaja on jo paikalla. Eli tuomioistuimen Galeakis on myöhässä, joten ehdottaisin, että ehkä Rova Gressle voisi käyttää ensimmäisen puheenvuoron ja esitellä tämän aiheen. Anteeksi, en ole tässä ihan nyt tarkkana. Siis kohta viisi. Voisitko esitellä meille tämän asian? Kiitos paljon. Tänään käydään kauan odotettua keskustelua siitä, miten jatketaan Olaf-asetuksen kanssa. 1073-99. Asiantila on nyt seuraavanlainen. Vuonna 2008 marraskuussa parlamentti hyväksyi lainsäädäntömuutosehdotuksensa suurella enemmistöllä, ja nyt tällä välin komissio on työstänyt uudestaan omaa ehdotustaan. Budjetin valvontavaliokunta kollegat ovat päättäneet, että uutta mietintöä ei tehdä, vaan työasiakirja minun puoleltani, ja siinä otetaan kantaa tähän uudelleen työstettyyn ehdotukseen. Näin kesätauon aikana tein, joten teillä on nyt viisi työasiakirjaa edessänne. Ja me olemme yrittäneet pitää nämä oikein pedagogisina niin, että uudetkin kollegat täällä parlamentissa saavat mahdollisuuden ymmärtää, mitä oikeastaan vuonna 2008 päätimme. Siksi nämä työasiakirjat liittyvät puolustautumis- ja menettelytapatakuisiin kahdessa ensimmäisessä ja sitten tutkintamenetelmään ja sisäiseen järjestelmään ja yhteistyöhön jäsenvaltioiden, kolmansien maiden ja kansainvälisten järjestöjen kanssa – ja sitten koordinointi EUn toimielinten kesken. Näistä aiheista on kyse ja näihin kysymyksiin parlamentti on jo esittänyt omat tarkistuksensa. Nyt juuri käsitellään sitä alaa, että kymmenen vuoden jälkeen on parannettava tätä virastoa. Meillä oli noin sata tarkistusta. Nyt olen toiminut seuraavalla tapaa. Olen esittänyt, mitä komissio uudistetussa ehdotuksessaan on ehdottanut ja mitä me voimme sanoa. Ottaen huomioon meidän muutosehdotuksemme, minä en ole mitään lisännyt, en mitään poistanut, olen tavallaan vain selvittänyt sitä, mitä päätöksiä me olemme tehneet ja miten se heijastelee komission uutta ehdotusta. Jos nyt luette työasiakirjaa, enkä voi tietenkään kaikkea tässä nyt teille lukea tai yksityiskohtaisemmin selvittää. Mutta jos luette nämä asiakirjat, näette, että komissio on ainoastaan osittain ottanut huomioon meidän muutosehdotuksemme uudelleen työstetyssä versiossa. Ja tämä tarkoittaa sitä, että viraston ongelmat ratkotaan ainoastaan osittain, joten neuvottelustrategina kyllä toivoisin, että me voisimme pitää kiinni siitä, että komission on otettava huomioon paremmin, mitä me haluamme viraston tehokkuuden osalta ja puolustautumismekanismien osalta niiden ihmisten oikeuksien osalta, joita tällaiset tutkinnat koskevat. Meillä oli työryhmä, puolueryhmien rajat ylittävä työryhmä. Ines oli esimerkiksi mukana ja tämä työryhmä todella pyrki siihen, että saataisiin suuri konsensus ehdotuksemme taakse. Alkuperäisen komission ehdotukseen on 11 työasiakirjaa. Voin lämpimästi suositella niitä lukemiseksi. Ja silloin käsiteltiin myös tuomioistuimen päätöksiä, joitain päätöksiä, saatiin, joista nähtiin, että tietty meidän tarvetta nyt on. Näiden alkuhuomioiden jälkeen haluaisin sanoa, että minun analyysini on sellainen, että komission ehdotuksen jälkeen nyt, kun puhutaan siitä, miten voidaan puolustautua, miten hoidetaan menettelyn liittyvät takeet. Tässä pitää tehdä lisätyötä alkuperäisen ehdotuksen keskeisiä kysymyksiä on muutettu. Review Advisor esimerkiksi. Kun me ehdotimme, että olisi todella riippumaton henkilö tässä, meidän pitää työstää tätä uudestaan. Ja valvontakomitea sanoo tässä ihan samaa kuin me. Meillä on kaksi lausuntoa tilintarkastustuomioistuimelta ja valvontakomitealta. Ja näistä lausunnoista nähdään, että siellä pitkälti nähdään asiat samoin kuin me täällä parlamentissa ne näemme. Meidän pitää ennen kaikkea olla tässä nyt tarkkana. Jos ei nyt käytetä tätä uudistamismahdollisuutta tämän viraston osalta, joudumme sellaisen tilanteeseen, että virasto joutuu noudattamaan yhä enemmän niitä päätöksiä, joita tuomioistuimelta tulee. Ja me todella menetämme tässä mahdollisuuden ajaa tätä virastoa eteenpäin, huolehtia siitä, että Euroopan unioni toimii tässä tehokkaammin. Joten neuvotteluissa neuvoston ja komission kanssa meidän on todella vaadittava sitä, että Olafin ongelmat, jotka nyt nähdään, siis esimerkiksi se, miten kauan menettelyt kestävät, minkälaiset puolustautumisen mahdollisuudet on, miten toimitaan jäsenvaltioiden kanssa, miten voidaan toimia suhteessa kolmansiin maihin. Nämä ovat kysymyksiä, jotka todella on nyt selvitettävä. Meillä on 14 kysymystä esitettynä. Olemme lähettäneet ne koordinaattoreille. Olemme sanoneet, että nämä ovat oikeastaan nyt ne kysymykset, jotka voitaisiin neuvostollekin esittää, koska nyt tehty ehdotus ei ratkaise kaikkia näitä ongelmia. Koska tässä pyritään ehdotuksessa myös jotenkin näkemään Olaf jotenkin komission siipien suojassa, mutta kuitenkin olemaan jotenkin näiden toimielinten välillä. Ja tässä pyritään jotenkin hiljain vähentämään parlamentin vaikutusmahdollisuuksia ja oikeuksia. Joten meidän pitäisi kieltää tällainen kehitys. Sitä emme voi hyväksyä. Mielestäni meillä on nyt velvollisuus parlamentina huolehtia siitä, että tämä on riippumaton virasto, joka voi toimia tehokkaasti. Meidän velvollisuutemme on myös luoda selkeämmät rakenteet niille, jotka osallistuvat näihin menettelyihin. Ja valvontakomitean pitää asettaa uudella tapaa ja mahdollistaa se, että tehokas valvonta on mahdollista. Neuvostossa on kahta koulukuntaa nyt. Toinen sanoi, että tehdään mahdollisimman vähän, mutta mahdollisimman nopeasti, jotta sitten konsolidoidaan kolme oikeusperustaa ja sitä kautta voidaan ratkaista eri ongelmia. Minä uskoisin kokemukseni perusteella Euroopan unionista, että tämän koulukunnan ei pitäisi nyt millään muuta voittaa. Tämä tarkoittaisi sitä, että Olafissa asiat jäävät entiselleen aika kauan kiistellyt epäselvät oikeusperustat eivät ole enää hyväksyttävissä. Oikeusperustan konsolidoiminen varmasti veisi 5-6 vuotta ja tämän oikeusperustan konsolidoinnin yhteydessä puhutaan myöskin siitä, että selvitetään Olafin oikeuksia jäsenvaltioissa paikan päällä. Ne vähäiset oikeudet, joita Olafilla on jäsenvaltioiden suuntaan tai jäsenvaltioissa, ne on saatu hyvin tiukan työn jälkeen ja niistä on nyt pidettävä kiinni, joten todella vaatisin, että tämä uudistus, joka kohdistuu Olafin, on uudistus, johon on suhtauduttava – vakavasti niin, että todella keskitytään ongelmien ratkaisemiseen ja että me parlamenttina otamme neuvottelukantana sen, että hyväksymme nämä työasiakirjat, joissa ei muuta tehdä kuin esitetään parlamentin aikaisemmin tehdyt päätökset olavasetukseen. Ja sanottaisiin, missä komissio on noudatellut näitä ehdotuksia ja missä kohdin taas ei. Meillä on varmasti mukavat ajat edessä neuvoston kanssa. Hyvä, että varjoesittelijät voivat antaa minulle tässä taustatukea. Toivoisin, että mahdollisimman nopeasti lähdetään neuvottelemaan neuvoston kanssa ystävällishenkisesti niin kuin yleensä tapana. Niin, että mahdollisimman nopeasti saadaan neuvotteluaikataulut on tärkeää, että teknisellä tasolla mahdollisimman monet kysymykset selvitetään nopeasti. Joidenkin osalta puututaan tekstisisältöihin, jotka voidaan päättää varmasti nopeammin ja muuten joissain tapauksissa vähän hitaammin. Olafin rakenne, nämä sisäiset kysymykset, pääjohtajalle jättäminen kokonaan tai se, että konkreettisemmin luodaan sisäinen rakenne, jonka kautta voidaan taata nämä menettelytapaan liittyvät takeet. Näin voitaisiin tehdä myös parlamentin aikaisemman ajattelun mukaan. Nämä asiat pitäisi ottaa mahdollisimman nopeasti käsittelyyn. Nämä muotoilemamme 14 kysymystä neuvostolle voitaisiin varmasti esittää niin, että saadaan suulliset vastaukset, koska nämä todella vastaavat niitä keskeisimpiä ongelmia, joita meillä on. Nämä asiakirjat todella ovat nyt pedagogisesti esitettyjä ja siinä esitetään nämä asiat niin, että pitäisi ymmärtää, mitkä ovat tärkeimmät. Sitten siihen liittyy taulukot, pitkät taulukot. Sinne on komission alkuperäinen ehdotus, uudelleen työstetty ehdotus komission tarkistukset, jotka hyväksyttiin täysistunnossa, ja sitten uusi komission ehdotus. Pahoittelen, että tämä on vain englanniksi. Sitten siellä on vielä taulukko, jossa on kommentteja minun puoleltani, joissa otan kantaa tähän komission muutokseen. Olen pyytänyt, että tämä taulukkokin jaetaan, koska pidin tärkeänä sitä, että saataisiin kokonaiskäsitys siitä, mistä meidän on keskusteltava, joten olen pyytänyt, että sekin jaettaisiin täällä vielä. Siksi, että Tämä on tärkeä asia ja näin voidaan lähestyä asiaa vielä toisellakin tapaa. Kaksi erittäin mielenkiintoista tilintarkastustuomioistuimen kantaa, tai yksi tuo, tilintarkastustuomioistuimelta, yksi valvontakomitealta, ja toivoisin, että nämä tahot voisivat tekstinsä meille esitellä. Toivoisin, että molemmat tahot tilintarkastustuomioistuin ja valtakomitea, tiedän, että hänen valtakomitean jäsen on sairastunut, toivomme pikaista paranemista toki, mutta toivoisin, että tämä kanta voitaisiin myöskin esitellä. Olisi hyvä, jos sihteeristö voisi ehkä selvittää tätä kantaa. 17 sivua englannin kielellä. Tämä ei ole nyt ehkä ihan niin helposti omaksuttavissa, joten varmasti puheenjohtaja, olisi hyvä, jos voisimme antaa Montokomitean sihteeristön edustajille mahdollisuuden esitellä tätä. Yksi asia on nyt selvä meidän on saatava lisätehokkuutta nyt Olafin, koska myöhemmin se ei enää ole mahdollista. Joka tilanne jää nyt tällaisekseen hyvin pitkäksi aikaa ja silloin koko Olaf on uhanalainen, koska tehokkuutta puuttuu. Olaf ei voi toimia tehokkaasti. Tai, joko, tai saamme aikaiseksi kunnollisen uudistuksen, joka ratkaisee ne ongelmat, joita meillä tällä hetkellä on. Oikein paljon kiitoksia puheenjohtaja. Vraiment, au nom de notre commission, je voudrais remercier euh, Valiokunnan nimissä haluaisin kiittää esittelijää. Muut poliittiset ryhmät varmaan antavat anteeksi, mutta todellakin kiitokset, koska petoksen torjunta vaikuttaa julkiseen mielipitoiseen nyt kun haluamme välttää virheitä. Ja tämä on todellakin keskeinen aihe. Eli täällä tuomioistuimen jäsen ei vieläkään ole paikalla. Esittelijä ehdotti, että nyt kun Olafin valvontakomitean jäsen Saranguais ei ole vielä paikalla. Eli ehkä sihteeristinäisen Petian yksikön johtaja voisi käyttää puheenvuoron. Sopiiko tämä teille? Voisitteko esitellä tämän asiakirjan? Eli Petion, sopiiko teille? Selvä. Eli olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Ah, merci, Monsieur le Président. Excusez-moi. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, minulla ei ole tottumusta ja kokemusta parlamentissa puhumisessa. Korvaan nyt toista henkilöä, herra Lopesia, ja kyseessä on nyt oikeastaan yhteenveto siitä, mitä on päätetty 20. syyskuuta ja joka on esitetty raportissa. Ja tämä välitetään myös muille toimielimille. Jos tulkit katsovat, että puhun liian nopeasti, niin varmaankin minulle näytetään sitten punaista korttia. Olafin valvontakomitea on 20. syyskuuta hyväksynyt äh, lausunnon äh, komission ehdotusten perusteella, maaliskuussa tehtyjen ehdotusten perusteella oman näkemyksensä. Tällähän on myös vuodelta 2006 jo taustaa tällä tapauksella. Ja 2010 meillä on äh, myöskin työasiakirja komissiosta. Valvontakomitealla on ollut mahdollisuus ottaa kantaa oikeuksiin vuonna 2010. Tästä syystä perusoikeuskysymystä ei ole uudelleen käsitelty yksityiskohtaisesti. Synteesinomaisesti valvontakomitea otti kantaa muihin seikkoihin, jotka sen mielestä olivat tärkeitä. Komitea haluaa korostaa sitä, että Olaf on tutkinta elin toimielinten palveluksessa, joka suojaa yhteisön taloudellisia etuja. Tarkoitus on varmistaa, että tutkinta tapahtuu riippumattomasti. Komitea on todennut, että alkuperäis tekstien erot ja sitten 2011 komission tekemä muutosehdotus johtavat siihen, että Olafilla on tiettyä liikkumavaraa näiden notifikaatioiden suhteen. Katsottiin, että on mahdollisuus tutkimustilanteissa olla joustava. Kyse on siis Olafista, joka on tutkintaelin. Kun komitea hyväksyy sen, että luonnolliselle tai oikeushenkilöille annetaan tietyt oikeudet tutkintatilanteessa. Tarkoitus on nimenomaan kunnioittaa näitä oikeuksia, valvoa niiden kunnioittamista. Komitea on aina halunnut, että ei tarvitsisi puuttua käynnissä oleviin tutkimuksiin. Ja tässä kyseessä on vain jonkinlainen review advisor rooli. Täytyy myös muistaa nimitysolosuhteet tai ehdot ja ylenemisehdot, ja näitä täytyy valvoa. Valvoja voi tietysti valitusten perusteella puuttua tilanteeseen, jos määräaikoja ei noudateta ja jos menettelytavoissa on jotakin ongelmia. Komitean silmissä näyttää hyvin tärkeältä, että, että viran puolesta asiaan voidaan puuttua. Jos on tarve kääntyä oikeusviranomaisten puoleen, niin tämä voidaan toteuttaa viran puolesta, jos henkilö ei ole sitä voinut tehdä. Tämä tehtävä annetaan vastuuhenkilölle, joka todellakin tuntee perusteellisesti käsiteltävän asian. Tämä on äärimmäisen tärkeä seikka, joka on komitean lausunnossa mukana. Komitea katsoi, että Review Advisorin lausunnot eivät sido Olafia. Olafilla on mahdollisuus olla noudattamatta tätä lausuntoa. Tällainen menettely voisi johtaa määräaikojen parempaan noudattamiseen ja menettelytavat voisivat näin ollen myöskin toteutua paremmin sääntöjen mukaisesti. Tämä myös voisi estää sitä, ettei niin monen valittajan tarvitsisi turvautua oikeusasiamiehen palveluihin mutta kuitenkin riippumattomulle tarvitaan takeet niin, että toiminta on tehokasta ja pääsy on helppoa. Nykyinen valvontakomitea ja myös edeltäjät ovat olleet huolellisia sen suhteen, että Olafin, Olafin toiminta suhteessa kansallisiin oikeusviranomaisiin toimii moitteettomasti. Jo 2008 haluttiin varmistaa tämän äh, tiedonkulun toimivuus. Komitea on havainnut äh, työn laadun parantumista jatkuvasti tässä asiassa. Säännöllisesti olemme saaneet äh, raportteja tästä tiedonvaihdosta ja komitealla on ollut mahdollisuus käydä näkemysten vaihtoa Olafin jäsenten kanssa nimenomaan tämän siirron laadun paranemisesta. Komitea on esittänyt toivomuksensa siitä, että tämä yhteistyö jatkuu ja asiantuntijoita voidaan käyttää myös kansallisesti, jotta voidaan auttaa viranomaisia jäsenvaltioissa toteutettavissa petostutkintatapauksissa, jotka kohdistuvat unionin taloudellisiin etuihin ennen kuin tutkinta aloitetaan tai ennen kuin se päätetään, voidaan turvautua kansallisiin viranomaisiin. komitea on ollut huolissaan siitä, että kaikki tutkimukset eivät enää automaattisesti tule kansallisten viranomaisten käsiteltäväksi. Tietyt aiheet, tietyt jutut, joissa katsotaan, että, että vahinko voi olla varsin pieni, eivät enää tule siis oikeusviranomaisten tietoon pitäisi olla mahdollisuus, että joko määrätään tai ei määrätä äh, rikosoikeudellisia seuraamuksia. Toimielinten on tehtävä kansallisten viranomaisten kanssa moitteetonta yhteistyötä. Tämä luonnollisesti on äärimmäisen tärkeää myös menettelytavan kannalta niin, että hyvin nopeasti voidaan äh, katsoa, mitkä jutut otetaan käsiteltäväksi ja mitkä ei on oltava myös tietty pätevyys oikeudellisesti katsottuna, jotta yhteistyö kansallisten viranomaisten kanssa parantuisi. Valvontakomitea pahoitteli, että kaikissa tutkintavaiheissa Olafin pääsy tietoihin toimielimissä ei ole vieläkään hoidettu asianmukaiseen kuntoon ja tämä täytyy pikaisesti korjata. Valvontakomitea on ottanut myönteisen kannan Olafin ja toimielinten välisen vuoropuhelun avaamiseen, kunhan vuoropuhelu ei ole sellaista luonteeltaan, että siinä Olafin pääjohtajan etuja halutaan jollakin tavalla vahingoittaa. Pääjohtajan riippumattomuutta täytyisi vahvistaa tutkinta tapauksessa. Näin ollen hänen vastuualueensa kasvattamista äh, pidetään myönteisenä. Komitean täytyy saada kaikki riittävät äh, tiedot käyttöönsä Olafista ja myös Review Pfizerilta. Niin ikään täytyy olla sihteeristö tämän työn tukena. Valvontakomitea pääjohtajan silmissä on äärimmäisen tärkeää, että meillä on myös varapääjohtajan tehtävä, jotta toimielinten edut voidaan täysin turvata. Lobisin puolesta siis puhun. Hänen olisi tänään pitänyt esitellä tämä asia. Kenties hän olisi tähän lisännyt vielä jotakin, jota, jota minä en pysty tekemään, mutta joka tapauksessa kiitoksia. Vraiment merci de ce rapport, euh, de ce rapport. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Galään ei vieläkään ole paikalla. En nyt tiedä, mitä tehdään. Ehkä, ehkä odotamme nyt vielä hiukan. Inge. Le directeur de, de, de l'OLAF, monsieur... Olafin pääjohtajan täällä, eli me voisimme antaa hänelle puheenvuoron, jotta hän kertoisi oman kantansa tästä. Niin, pääjohtaja. Niin anteeksi, etten huomannut teitä. Teistä on puhuttu ja teidän nimityksestänne tämän anteeksi antamatonta. Eli jos teille nyt sopii, on ehdotettu, että voisitte käyttää puheenvuoron. Ilmeisesti teille sopii, eli pääjohtaja teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin olisin mieluummin kyllä puhunut sen jälkeen, kun olemme kuulleet huomioita tilintarkastustuomioistuimelta, mutta no, tietysti tässä jo tuli aika paljon ajattelemisen aihetta. Olen nyt käynyt läpi ja kuullut esittelijän kannat ja myöskin valvontakomitean edustajan mielipiteen. Ei voida sanoa, että kun uudistetaan Olafia, että ajatuksia puuttuisi tai ehdotuksia. En nyt tiedä, mutta olettaisin, että teillä ei jokaisesta asiasta ole näin paljon mielipiteitä. Mutta on hienoa, että minulla on nyt tämä mahdollisuus. En nyt puhu yksityiskohdista tietenkään, koska olen täällä vähän niin kuin passiivisena osanottajana, enkä henkilönä, joka tekee päätöksiä, vaan päinvastoin minä joudun sitten panemaan täytäntöön sitä, mitä te päätätte. Mutta koska nyt pyysitte, että kertoisin kantani, niin voin nyt muutamalla sanalla kertoa omista kannoistani. Ensinnäkin komission ehdotus ja neuvotuksen ehdotus, jotka ovat hyvin rakenneltuja ja tunnettuja. Ja sitten parlamentin esittelijän työasiakirja mahdollistavat jo sen, että voimme aika nopeasti päästä hyvään sopimukseen tai kompromissiin. Nämä kannat ovat hyvin lähellä. Ehkä yksityiskohdissa on joitain eroja tietyissä pienissä kohdissa, mutta pääperiaatteet ovat samoja. Ja tämä on minulle rohkaisevaa kun ajatellaan, millaisia huolenaiheita minulla oli, ja olen jo niistä puhunut tässä valiokunnassa. Eli huolenaiheena oli se, että oikeusperustasta Olafin suhteen on liikaa epävarmuutta. Ja tämä ei ole hyvä Olafin toiminnan tehokkuuden tai toimintakyvyn kannalta, ja myöskään Tämä ei ole kyseessä tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden etujen mukaista. Eli me mietimme nyt lopullista oikeusperustaa Olafin toiminnalle, ja me tarvitsemme sitä pikaisesti. Olen nyt lukenut näitä eri kananottoja ja uskon, että tämä on mahdollista. Ja tämä on enemmän kuin toive, että saisimme aikaan kolmen toimielimen yhteisen päätöksen tästä asiasta ennen vuoden loppua. Tämä on toive ja tämä on tarpeellista, kun ajatellaan Olafin toimintaa. Sitten toinen yleinen huomio niin kuin edeltäjänne, eli ne, jotka laativat asetuksen 10.73.99. No tietysti sitä pitää päivittää, koska se on hiukan vanhentunut, maailma on muuttunut, Euroopan unioni on muuttunut, oikeusperusta on erilainen, meillä on nyt perusoikeuskirja ja niin edelleen. Eli tilanne on nyt muuttunut, mutta 10.73 oli erittäin hyvä lainsäädäntö. Ja se on kestänyt tähän asti muuttamattomana. Ja yksi syistä on se, että 1073 ei ollut mitenkään ylisääntelevä tässä aiheessa. No nyt sitä tosiaan pitää täydentää ja päivittää. Esimerkiksi eri osapuolten oikeuksia pitää lisätä tähän asetukseen, mutta meidän kuitenkin pitää välttää joka ikisen asian ylisääntelyä, varsinkin kun ajatellaan viraston rakennetta ja myöskin tutkimuksiin liittyviä yksityiskohtia. No ehkä olette eri mieltä tästä, mutta seuraava asetus tämän jälkeen tulee varmaan sitten sitten kymmenen vuoden päästä. Eli tämä on hankalaa pitkän ajan prosessia, joka on hyvin jäykkä. Eli toivottavasti voitte saada aikaan kestävän, pitkäaikaisen ja tietysti tehokkaan asetuksen. Ja meidän pitää siis välttää ylisääntelyä hallinnollisissa, organisatiivisissa yksityiskohdissa. Mutta pieni yksityiskohtia lukunottamatta en usko, että nämä riskit ovat kovin suuria. No tietysti on sitten paljon asioita. Olen kuullut monista asioista, esimerkiksi tehokkuudesta. Ja sitten tutkimusten nopeus tuli esille. Ja myöskin todistajien oikeudet, asianomaisten oikeudet, viraston riippumattomuus. Se, että valvontakomitean tulee valvoa ja sitten sisäinen tutkimusyksikkö ja tilintarkastustuomioistuin ja tietosuojavaltuutettu ovat mukana valvonnassa. Tuomioistuin, oikeusasiamies. Olafin pitää tietysti toimia vastuullisesti ja tehokkaasti ja nopeasti. Nämä ovat tärkeitä seikkoja ja niitä tulee vielä vahvistaa. Mutta täytyy muistaa, että tässä on vähän ristiriitoja, eli nyt täytyy löytää oikea tasapaino. Mutta tämä teksti on jo hyvin tasapainoinen ja sitä voidaan parantaa tietyillä ehdotuksilla, jotka noudattavat, jotka ovat samansuuntaisia kuin esittelijän ehdotukset. Eli meidän pitää löytää tasapaino ja muistaa, että kaikki asiat, jotka tässä nyt ovat vaakalaudalla, ovat vähän ristiriitaisia. Eli kaikkia niitä ei voida parantaa samaan aikaan ja samaan tahtiin. Emme nyt mene näihin yksityiskohtiin, mutta tietysti olen valmis vastaamaan kysymyksiinne ja myöhemminkin, jos katsotte sen paremmaksi. Sitten vielä pari lyhyttä kohtaa, jotka ovat hyvin tärkeitä. Ensinnäkin yksi asia, joka tuli jo esille. Tästä puhui esittelijä ja muut jäsenet. Eli menettelyt ja oikeudet, jotka liittyvät tutkimuksen kohteena oleviin henkilöihin. Komission ehdotuksessa halutaan selventää ja lisätä näiden henkilöiden oikeuksia, ja korjatussa ehdotuksessa on otettu esiin tiettyjä oikeuksia, eli lainsäädännössä nämä ihmiset saavat etukäteen tietoa, saavat apua juristilta ja niin edelleen. Ja olen niistä samaa mieltä, me olemme nyt jo panemassa sitä täytäntöön, mutta tietysti nämä täytyy kirjata lainsäädäntöön. Eli tämä on jo suuri saavutus tässä korjatussa ehdotuksessa. Ehkä nyt olen väärässä, mutta olen käsittänyt niin, että esittelijä katsoo, että meidän pitää vielä luoda tällainen review advisor toimi. Eli kyseessä olisi henkilö, joka käsittelee näiden henkilöiden mahdollisia valituksia. Ja totta kai olen tästä samaa mieltä. Jopa niin paljon, että tämä on jo valmisteilla, tämä on jo käytössä ja tämä toimii. Nyt kun mennään sitten yksityiskohtiin, täytyy miettiä, miten tämä järjestetään. Ja Tästähän on puhuttu komission korjatussa ehdotuksessa. Jos nyt oikein ymmärrän, esittelijä pitää parempana, että olisi henkilö, joka nimetään nimenomaan tähän tehtävään, ja että henkilö keskittyisi pelkästään näihin kysymyksiin. No, tämä nyt on organisaation liittyvä yksityiskohta, Eli meillä on nyt nimetty henkilö. Eli tässä katsotaan tietysti pätevyyttä ja oikeudellista kykyä tehdä tätä. Ja sitten pääjohtaja tapauskohtaisesti nimeää nämä henkilöt. Jos me katsomme, että tämä henkilö pystyy tekemään tätä työtä kunnolla ainoastaan, kun hänet on nimetty ja kun hän käsittelee pelkästään näitä aiheita, niin ei tässä ole kovin suurta eroa. Onko tämä henkilö silloin riippumattomasti, koska hänet on nimetty tapauskohtaisesti, vai jos hänet nimetään pysyvästi? Eli ei tässä ole enempää riippumattomuutta, koska aina nimeää tämän henkilön. Mutta ongelma on se, että jos nyt luodaan tämä toimi ja kaikki siihen liittyvät muut toimet, niin se ei ole kovin yksinkertaista, eikä se olisi mikään suuri saavutus. Reviewed Advisor on suuri saavutus, mutta se on jo mukana korjatusehdotuksessa. Ja sitten tärkeämpi asia on vielä se, että sisäisessä menettelytarkistuksessa Olafissa on jo aloitettu juttu viime maaliskuussa, kun minut nimettiin sisäinen uudelleenjärjestely ja myöskin sisäiset säännöt on laadittu uusiksi. Ja nyt meillä on yksikkö, joka ei kuulu mihinkään tutkimusyksikköön, vaan kyseessä on yksikkö, jossa on ihmisiä, joilla on juristin taustaa ja jotka tarkastavat näitä oikeudellisia puitteita ja oikeudellista johdonmukaisuutta näiden tapausten osalta, kun ne tutkimukset aloitetaan ja kun ne saatetaan päätökseen. Eli tämä on valinta ja tarkasteluyksikkö, joka tekee nimenomaan sitä, mitä esittelijä ja valvontakomitea ja tilintarkastustuomioistuin ovat pyytäneet. Ja tähän liittyvät olosuhteet on jo mainittu komission korjatussa ehdotuksessa. Eli tämä on asia, jossa korjattu ehdotus on täydellinen, koska siinä on todettu, että pääjohtajan täytyy saada neuvoja näissä asioissa. Ja sitten täytäntöönpanon täytyy sitten tapahtua pääjohtajan alaisuudessa, niin kuin nytkin ollaan tekemässä. Ja tiettyä joustavuutta pitää olla näissä organisaatioissa ja tavassa, jolla järjestämme tätä työtä, jotta ei luotaisi jäykkyyttä, jota sitten myöhemmin on vaikea panna täytäntöön ja hallinnoida. No olen varmaan jo puhunut liian pitkään, mutta sitten vielä tämä hallintokomitean rooli. Tehän olette mukana tämän uuden valvontakomitean nimeämisessä. Ja jos nyt katsotte näitä vaatimuksia, joita parlamentilla, komissiolla ja neuvostolla on, ja jos vertaatte sitä tiettyihin pyyntöihin, joita valvontakomitea on tehnyt oman roolinsa suhteen, niin huomatte, että siinä on eroja. Ei voi olla tällaista valvontakomiteaa, joka sitten hoitaisi tutkimusten hallintopuolta, ja joka järjestäisi siis kansainvälisiä asiantuntijakokouksia silloin tällöin Brysselissä. Se ei pysty tekemään tällaisia toimia, eli täytyy olla varovainen, kun annetaan valvontakomitealle valvontakomitealle tehtäviä, jota se ei tehtävämäärityksensä ja käytännön syistä johtuen pystyisi toteuttamaan. Enkä näe millaista lisäarvoa olisi siinä, että olisi toinen ulkoinen elin, joka hoitaisi näiden Olafin tutkimusten hallinnollista puolta. Ja sitten valvontakomitean rooli kun laaditaan näitä loppuraportteja Olafilta kansallisille oikeuslaitoksille. Tämä rooli on saatu yhden tuomioistuimen tapauksen jälkeen. Ja nyt sitten parlamentti päättää, parlamenttikomissio ja neuvosto, lainsäätäjät päättävät, mikä on tämän valvontakomitean rooli. Ja tapaus ja tämä tuomio oli vain oikeuskäytäntöä. Eli teitä tai meitä ei sido oikeustapaus, joka minun mielestäni oli oikeudellisesti aika kyseenalainen. En näe, millaista lisäarvoa on, siis tehän tästä päätätte, mutta minä en näe, millaista lisäarvoa olisi siinä, että meillä on valvontakomitea, joka valikoi tapauksia, jotka lähetetään kansallisiin tuomioistuimiin tai sitten ei. Koskaan ei ole käynyt niin, että tuo valvontakomitea olisi estänyt mitään raporttia, vaan se on automaattinen järjestelmä. Mutta täytyy muistaa, että he kokoontuvat kerran kuussa Eli jos me emme usko, että he pystyvät toimimaan tehokkaasti ja he tapaantuvat kerran kuussa, silloin saattaa kestää siis kuukauden ennen kuin nämä asiat toimitetaan kansalliselle viranomaiselle. Ja jotain virheitä saattaa olla, kun asioita toimitetaan jäsenvaltioihin, mutta koskaan ei ole virhe lähettää yhtä kertomusta lisää olisi virhe ehkä lähettää yksi kertomus liian vähän, mutta meidän täytyy olla kuitenkin valppaina, ettei valvontakomitealle anneta tehtäviä tai roolia, jota se ei pysty toteuttamaan. Ja se ei antaisi myöskään mitään lisäarvoa sen tärkeälle roolille, eli se ei puutu joka kerta yksittäisiin tapauksiin, vaan Olaf on vastuussa ja sen riippumattomuus on taattava. Eli nyt olen sitten valiokunnan ja parlamentin käytettävissä, mikäli teillä on kysymyksiä joistain yksittäisistä aiheista. Ja vielä kerran totean, että toivon ja uskon, että sopimusneuvoston ja komission kanssa saattaa olla mahdollinen aika nopeasti ja toivottavasti siihen päästään jo tämän asian ensimmäisessä käsittelyssä. Euh, kiitoksia pääjohtaja. Nämä mielipiteet ovat meille erittäin arvokkaita ja kiitoksia siitä, että olette jäsenten käytössä, koska tämä keskustelu nyt käynnistyy. Ja jos kysymyksiä tulee, niin kiitoksia siitä, että jo ehdotitte, että olette valmis vastaamaan niihin. Ennen keskustelua haluaisin, että tilintarkastustuomioistuin ottaa asian kantaa, koska tämä valiokunta kiinnittää erin paljon huomiota tuomioistuimen riippumattoman mielipiteeseen ja hyvin usein olemme samalla aallonpituudella. Tuomarit ovat täällä hetken kuluttua. He ovat nyt ruuhkassa ja yrittävät nyt päästä tänne paikalle nopeasti. Ehkä Bertrand Albuquerque voisi esitellä meille hiukan tätä kertomusta. Eli Albuquerque on yksikönjohtaja, joka on laatinut tämän kertomuksen. Vous accepteriez de... Sopiiko teille tämä? Permettez, comme vous le suggérez. Kyllä puheenjohtaja, aivan niin kuin ehdotitte, esittelen tekstin jonka edustajamme itse olisi esitellyt. Pahoittelen tätä äh, tilannetta, joka on tietenkin aivan täysin meistä riippumattomista syistä juontunut. Ensinnäkin kiitos, että tilintarkastustuomioistuin on kutsuttu esittelemään näkemystään äh, asetuksen päivittämiseen liittyen Olafin uudistukseen. Johdantona haluaisin tuoda esille sen, että tuomioistuin on samoilla linjoilla kuin komissio niin, että voimme tehostaa tutkintavaltuuksia ja löytää tasapainon hallinnon suhteen. Toisaalta on oltava tilivelvollisuutta ja toisaalta riippumattomuutta. Näiden samojen tavoitteiden takia tuomioistuin on muotoillut omat suosituksensa. Niin kuin muistatte, tämä on kolmas yritys uudistaa asetusta. Meillä on lausunto 6 vuodelta 2011, meillä on myös vuodelta 2005 ja 2006 samasta aiheesta tehdyt lausunnot. Tuomioistuin on myös antanut erityiskertomuksensa vuonna 2011, joka oli viime toukokuussa teille esitellyt. Tässä lausunnossa tuomioistuin keskittyi Olafin tehokkuuteen. Olafin on tarpeen keskittyä päätoimiinsa, tutkimuksiin. Toiseksi Olafin on parannettava tehokkuuttaan tutkinnoissa, tutkimuksissa ja raportoinnissa. Valvontakomitealla on tärkeä rooli Olafin itsenäisyyden vahvistamisessa. Tuomioistuimen lausunto, jota tänään esittelemme, perustuu aiempiin lausuntoihin ja niihin, niihin, niiden löydöksiin, toteamuksiin. No mitkä ovat ydinkohdat? Kun nyt asetusta pyritään uudistamaan, tuomioistuin on esittänyt yleiskommentteja. Ensinnäkin komissio on pyrkinyt olemassa olevan lainsäädännön yksinkertaistamiseen. Vaaditaan kuitenkin lisää pohdintaa, miten käynnissä olevat tutkimukset voidaan todella oikeudellisesti varmistaa niin, että ne ovat riippumattomia. Meillä on oltava tehokasta unionin taloudellisten etujen suojaamista. Neljäs toteamus on tarve selkeämmille säännöille, jotta voidaan väärinkäytöksiä äh, äh, tutkia sellaisissa tapauksissa, joissa mukana on muita henkilöitä kuin henkilökuntaa. Tuomioistuin haluaa myös johdonmukaisuutta selkeyttää teksteihin. Tuomioistuin käsittelee myös erityiskysymyksiä, joilla voi olla vaikutuksia eh, viraston tulevaisuuteen. Hyvin lyhyesti käsittelen kolmea ydinkohtaa. Ensimmäinen on se, että täysin ei ole voitu olemassa olevaa lainsäädäntöä konsolidoida – tuomioistuin on yllättynyt tehtyjen valintojen suhteen. Olemme jatkuvasti vaatineet yksinkertaistamista lainsäädännössä ja haluamme kehottaa parlamenttia ja neuvostoa pyrkimään selkeään lainsäädäntöpuitteistoon. Nykyinen lähestymistapa petosten vastaiseen lainsäädäntöön ei enää toimi. Sitten tutkimusten, käynnissä olevien tutkimusten riippumattomuus. Tämä varmasti on tärkein elementti uudistuksessa. Riippumaton valvonta on luonnollisesti asianosaisten etujen mukaista ja se myös lisää Olafin legitimiteettiä. On äärimmäisen tärkeää ehdotusten valossa mahdollistaa se, että silloin kun henkilöitä kuullaan oikeuksista pidetään kiinni. Tuomioistuin suosittaa, että luotaisiin review officerin virka. Ja tämä olisi riippumaton kuitenkin pääjohtajan tehtävästä. Tuomioistuin on jatkuvasti suositellut, että Olaf keskittyy ydintehtäviinsä tutkimuksiin. on tunnistettu mahdollisia äh, tehokkuushyötyjä, jos menettelytapoja muutetaan niin, että tutkimukset voitaisiin toteuttaa lyhyemmässä aikataulussa. On tarpeen raportoida kerran yhdeksän kuukauden kauden jälkeen. Tässä on puhuttu 12 kuukaudesta. Maksimi aika olisi kaksi kuukautta yhden tapauksen kohdalla. Nyt puhutaan seitsemästä kuukaudesta tällä hetkellä joka puolivuosittain täytyy raportoida toiminnasta. Tavoite yhdestä vuodesta tutkimuksen suhteen on hyvin kunnianhimoinen tavoite. Meillä on vuodelta 2005 erikoiskertomus tästä aiheesta. Siinä korostettiin pääjohtajan tarvetta aina puoli vuosittain ottaa kantaa näihin käynnissä oleviin tutkimuksiin nykyisten puitteiden avulla on päästy tiettyihin parannuksiin. Kuitenkin täytyy vielä pohtia sitä, miten tutkimuksissa saattaisiin lisää selkeyttä, nopeutta, tehokkuutta. Täytyy pyrkiä siihen, että meillä olisi tehokkaammat puitteet petosten vastaiseen työhön. Kiitos. Merci. Kiitos. Ehdotan, että keskustelu avataan. Oa Ajala. Sí, gracias, presidente. Bueno, en primer lugar... Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää kollegamme edustaja Gressleä. Hän on tehnyt valtavasti työtä. Hän on pyrkinyt meitä tässä nyt valistamaan tästä aiheesta ja myös esittämään esittelee kaikkia menettelyitä pohjana tälle keskustelulle, jota käymme Olafin uudelleenjärjestelyiden osalta. Myös ehdotukset, joita tilintarkastustuomioistuin on esittänyt niin yksityiskohtaisesti ja tärkeät suositukset ovat tervetulleita. Samoin kuin Olafin valvontakomitean esittämät kannat. On tärkeää, että pääjohtaja tulee tänään paikalle, koska tämä on nyt tärkeä vaihe, kun konsolidoidaan, vahvistetaan, tehostetaan Olafin toimintaa. Huolehditaan siitä, että epävarmuuksien aikojen jälkeen saadaan vähän lisää selvyyttä tähän rakenteeseen ja tilin velvollisuuteenkin, jotta voidaan huolehtia siitä, että kaikki ovat tarkkana – ja tehokas toiminta on tulevaisuudessa mahdollista. Mielestäni Olafin on liittynyt puutteita ja nyt niitä on valotettu riittävästi. Hyvin ammattimaisesti Olafin sisällä on puututtu näihin puutteisiin, mutta jotkut taas ovat sellaisia puutteita, joihin meidän tulisi nyt keskittyä esimerkiksi valvontakomitean rooli. Mielestäni on nyt tärkeää, että nähdään, että Olafin riippumattomuuden ja uskottavuuden takaaminen vaatii sitä, että on hyvin toimiva valvontakomitea, joka on laadukas ja itsenäinen. Ilman sitä tiedämme, mitä voi tapahtua. Me olemme jo kokeneetkin vaikeita tilanteita ja todella vaarantaisimme Olafin jatkuvuuden. Ottaen huomioon, että vaikka monet tukevatkin Olafia, niin monet myös kritisoivat Olafia. Meidän on ymmärrettävä, miten arkaluontoisiakin kysymyksiä Olafissa käsitellään. Siksi on tärkeää, että pitkäaikainen kokemus myös näkyy. Ja näkyy siinä muodossa, että valvontakomitea on, on pätevä ja omaa kokemusta. Tässä keskeisin, ehkä innovatiivisin seikka on tuo menettelyiden takeiden kysymys, niin että on ihan selvää, että Olaf toimii riippumattomana, puolueettomana tutkinnan aikana. Me kaikki olemme saaneet tietoja sanoa, että tämä on osa avoimuutta, että tämän pitäisi toimia. Mutta kun ajatellaan näitä epäilyksiä, meillä on yhä enemmän avoimuutta ja selkeyttä ja hyvä luettelu. puhumme tästä deontologisesta luettelosta ja tietysti menettelyyn liittyvistä takeista, koska niiden avulla voimme vahvistaa tätä Olafin tarvitsemaa avoimuutta ja riippumattomuutta. Meillä on edelleen ongelmia, kuten tilintarkastustoimiston totesi, ja tämän haaste, ja todellakin haluaisin, että voimme tässä auttaa tässä valiokunnassa. Meidän täytyy vähentää näitä käsittelyaikoja, ja mehän kuulimme näistä asioista, joita Olaf käsittelee. Joskus käsittelyt kestävät jopa yli kaksi vuotta, vaikka se on ehdoton takaraja, mutta jotkut asiat ovat hankalia, valtaosa kuitenkaan ei. Eli nämä määräajat ovat tärkeitä ja nopeus jäsenvaltioissa se, että oikeus toimii hitaasti, sehän hankaloittaa toimi, toimintaa tuomi, tuomioistuimissa. Ja olisi hyvä, että kun ajatellaan toimintakapasiteettia ja Olafin tutkimuksia ja niiden päätöksen saattamista, meillä pitäisi olla jonkinlaisia esimerkkejä, jotka ovat myönteisiä ja esimerkillisiä. Eli meidän täytyy todellakin korostaa sitä, että näitä menettelyihin liittyviä ongelmia saadaan vähennettyä. Henkilöstöön liittyy ongelmia, ja tätähän nyt yritetään ratkaista tutkimuskysymyksissä. Ja tietysti pitäisi ratkaista jatkuvuus- ja avoimuusongelmia, eli mitä tapahtuu sen jälkeen, kun nämä asiat on toimitettu kansallisille viranomaisille määräajassa. Eli joskus nämä määrät ovat niin pitkiä, että se ei mitenkään helpota tätä työtä tai näkyvyyttä. Ja vielä toistaisin, että me tuemme sitä, että voimme saada tämän sisäisen tarkistuksen päätökseen, eli voitte luottaa tukemme. Tämä on yksi kaikkein tärkeimpiä asioita tällä hetkellä. Ja tiedän ja ymmärrän, että tämä uudistus ei ole mikään yksityiskohtainen uudistus, vaan tarkoitus on saada aikaan joustava ja tehokas väline, kunhan ei näitä takeita heikennetä. Ja vielä sanoisin, että Olafin valvontakomitea on tae ja sen toimintakyky hoitaa näitä tutkimuksia, koska puhun nyt kokemuksesta, me olemme menneet ääripäästä toiseen. Eli tämä valvontakomitea on ollut hankalassa asemassa, koska pääjohtaja häiritsee heitä, tätä valvontaelintä, ei siksi, että riippumattomuus heikkeisi, vaan jotta se voitaisiin taata ja myöskin uskottavuus. Ja se on ainoa tapa, jolla Olaf voi olla riippumaton. Eli toiminta, valvontakomitean kapasiteetti havaita näitä viiveitä, se on tärkeää ja meidän täytyy antaa sille kaikki mahdollinen apu, ja meidän täytyy myöskin pystyä tekemään yhteistyötä sen kanssa. Kiitos. Merci. Kiitoksia ja sitten Gresle. Geijer. Danke, Herr Präsident. Ähm, ich muss... Kiitos, puheenjohtaja. Antan Basilis ei valitettavasti ole tänään aamulla paikalla. Kollegamme hän meidän ryhmämme nimissään vähän hoitanut tätä asiaa seuraa siis edustaja Gresslen asiakirjoja. Monet muutkin asiat ovat jääneet vähän maanantaisen sähkökotkon jalkoihin. Hän joutui lähtemään Liettuan takaisin jo tänään, mutta joka tapauksessa lyhyesti voimme, voin sanoa, että me tuemme esittelijää voimakkaasti – Kuitenkin ottaisin esiin muutaman seikan huomioina tai ehkä kysymyksinä. Eikä minulla ole ehkä ihan selvää suuntaa, kenelle nämä kysymykset menisivät, mutta läsnä oleville asiantuntijoille kuitenkin ja olisi mukava kuulla erilaisia arvioita eri toimijoiden puolelta. Ensinnäkin tuo vara pääjohtajan asema. Tämä saattaa olla sanavalintakysymys, mutta valvontakomitean kertomuksessa varapääjohtajan tulisi olla valvontakomitean luottamusta, an, luottamusta ansaitseva henkilö. Onko tämä nyt oikea lähestymistapa? Meillä on hankalassa menettelyssä löydetty liittyy pääjohtaja, joka on yhteistyömme vastapuoli tässä. Ja tästä se ei ole kyse sanamuodoista, niin miksiköhän valinnassa ei käytettäisi tässä valinnassa samaa kuin pääjohtajan valinnan yhteydessä. Minä en nyt ihan ymmärrä tätä erottelua. Mielipideerot Olafin sisällä eivät ole meille nyt tuttuja. Jos jotain pääjohtajan välillä tällainen tulisi ja molemmat ovat saaneet oikeutuksen EUn toimielimiltä, niin tässä pitäisi puuttua tähän virkaan. Se olisi meidän ryhmämme kantojen mukaista. Joten mielestäni olisi ihan hyvä käydä perinpohjaista keskustelua nyt pääjohtajan asemasta. Sitten tämä automaattinen välitön tiedon saantioikeus Olafin osalta. Ehkä tässä voitaisiin sopia asia Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa. Lainsäädäntöehdotuksen yhteydessä tämä varmasti tulottaisiin joka tapauksessa, että saamme tietoon, tietosuojan valtuutetun kannan, niin se voidaan ottaa huomioon kolmanneksi. Kysymys, joka liittyy siihen, minkälaiset raportointivelvollisuudet jäsenvaltioilla on, miten tämä kaikki esitetään. Tänäänhän jo olemme kokeneet sen, että Olaf-tapauksien tutkinnan yhteydessä jäsenvaltiot eivät toimi ihan niin kuin toivoisimme. Miten tämä raportointivelvollisuus saataisiin täyttymään jäsenvaltioiden puolelta? Mehän voimme esittää niin niukan tulkinnan kuin haluamme, mutta meillä ei ole oikein mahdollisuuksia saada jäsenvaltioita toteuttamaan raportointivelvollisuutta. Mehän voimme keskenämme poliittisesti toki tukea omaa lähestymistapaamme, mutta kuinka paljon menestystä siitä sitten saataisiin aikaan. Ja viimeinen kysymykseni liittyy näihin de minimis tuomioihin ja jäsenvaltioihin. Minun kysymykseni on nyt Onko Olafissa riittävästi kapasiteettia, erityisesti kun komissio haluaa leikata budjettia? Onko Olafilla siis riittävät resurssit huolehtia tästä ja antaa näin paljon tietoa jäsenvaltioille? Kiitos. Merci. Kiitoksia. Ja sitten Seskova. Děkuji, pane předsedo. Eh, nejprve bych chtěla poděkovat zpravodajce za předložené pracovní dokumenty. Ensin haluaisin kiittää esittelijää kaikista toimitetuista työasiakirjoista. Minä olen yksi uusista jäsenistä parlamentissa, aivan niin kuin esittelijä mainitsi. Ja näiden asiakirjojen ansiosta olen voinut yksityiskohtaisesti perehtyä näihin ehdotuksiin ja niiden taustoihin. Minulla olisi useitakin kommentteja, jotka haluaisin nostaa tähän keskusteluun. Review Advisor voisi huomattavalla tavalla tehostaa asianosaisten oikeuksien toteutumista. Tämän tulisi olla riippumaton henkilö, niin, että menettelyt ovat myös riippumattomia ja puolustuksen oikeudet toteutuvat. Komissio on todennut, että tämä tehtävä voisi olla usean henkilön hallussa, jotka samanaikaisesti suorittavat myös muita tehtäviä. Olen esittelijän kanssa samoilla linjoilla. Tässä voisi syntyä eturistoriitoja. Review Advisor ja hänen tehtävänsä olisivat luonteeltaan sellaisia, että puolueettomuus, riippumattomuus parantuisi. Olen niin ikään esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että kun ajattelemme rikosoikeudellisia tutkimuksia, niin jäsenvaltioille on tiedot välitettävä Olafista mutta silloin kun on kyse rajat ylittävästä rikollisuudesta, niin tilanne on toisenlainen. Olaf ei voi joutua kärsimään ikään kuin lisäkustannuksista silloin, kun tapaus kuuluu muille kansainvälisille toimijoille ja viranomaisille. Meillä pitäisi olla yhtenäisiä sitovia sääntöjä tästä asiasta. Kaikkien sääntöjen sääntöjen julkistaminen ei sinällään riidä, vaan niitä täytyy kunnioittaa, jotta avoimuus voidaan, voidaan taata. No sitten säännöllinen raportointi, jonka esittelijä myös kolmannessa työasiakirjassa mainitsee. Olen komission kanssa samaa mieltä siitä, että tietojen välittäminen riittää. Jos jäsenvaltioille luodaan velvollisuus raportoida säännöllisesti Olafille toimenpiteistä, joihin on ryhdytty ja tutkimuksista, jotka on avattu, tämä olisi oikeastaan lisätaakka jäsenvaltioille. Ja niin ikään myös Olafin kohdistuisi ylimääräinen taakka. Sehän joutuisi säännöllisesti arvioimaan näitä toimitettuja tietoja. Kiitos. Eh, Inge Grassle. Kiitoksia sitten Gressle. Ich habe auch eine Frage. Kiitoksia. Minullakin on yksi kysymys pääjohtajalle. Haluaisin nyt pyytää, että kun tämä Review Advisor voisi tulla selittämään, miksi 2006 komissio on nyt sitten luonut tämän viran. Minä en olisi pystynyt keksimään mitään tällaista, minulla oli jo riittävästi mielikuvitusta. Jos olisin keksinyt tällaisen ihmeellisen toimen, niin neljä vuotta myöhemmin en olisi sitten peruuttanut sitä. Eli todellakin täytyy nyt miettiä, mitä tämä kaikki nyt oikein merkitsee. On nyt selvää, että tämä keskustelu keskittyy Review Advisorin tehtävään, ja haluaisin nyt kuulla, mikä on tämän Review Advisorin tehtävä ja rooli, ja miten se on nyt muuttunut näissä eri ehdotuksissa, joita on tullut tilintarkastustuomioistuimesta. Ja tämä on nyt neljäs komission ehdotus jo tästä aiheesta. Tämä siis ei ollut minun ajatukseni, ja muistuttaisin vielä, että se, mistä nyt keskustellaan, se on jälleen tyydyttämätön ehdotus. Tässä on puhuttu näistä tutkimusoikeuksista ja Tämä nyt tietenkin meille on tämän uudistuksen ydinosa, ja on hyvä, että tilintarkastustoimiston ottaa tämän esille. Jos tällainen ihme virka luodaan, niin ja jos sillä on mitään järkeä, niin se pitää vähintäänkin olla riippumaton. Minulle tämä review advice on aina ollut hankala kysymys. Olen aikaisemmin puhunut tästä edellisen pääjohtajan kanssa, joten ei tästä nyt tule niin helppoa kun tällainen ihmevirka on luotu, niin sitä on vaikea enää sitten saada pois. Mutta sen pitäisi ainakin olla ehdottoman riippumaton. Myöskin tilintarkastustuomioistuimen mielestä on näin. Ja tietysti meidän täytyy miettiä näitä menettelytakeita, eli tämä nyt ei ole kovin yksinkertainen kysymys. Eli muistuttaisin vielä, että minä en tätä tehtävää ole keksinyt. Ja kysyisin nyt pääjohtajalta, että olen nyt nähnyt, miten tämä organisaatio uudistus etenee, ja se on hyvä asia, koska Olafissa täytyy muuttaa erinäisiä asioita. Mutta komission teksti on jo pantu täytäntöön. Eikö se nyt ole vähän ennenaikaista, koska tähän olemme yhteispäätösmenettelyssä meilläkin on sanamme sanottavana, eli ehkä me teemme erilaisia johtopäätöksiä tästä asiasta, eli on nyt aika ihmeellistä, että näin nopeasti on lähdetty panemaan täytäntöön tätä. Ja nämä ovat nyt faktoja, ja ne on sitten hyväksyttävä. Eli haluaisin, että tämä merkitään nyt pöytäkirjaan, eli että näin tämä asia ei kuuluisi toimia. Tämä menettely on tärkeä, eli millä tavalla voidaan arvioida Olafin tuloksia kansallisissa tuomioistuimissa ja meillä on tässä nyt valittamisen aihetta. Ja meidän täytyy miettiä, miten voimme parantaa tätä arvioitavuutta, kun ajatellaan kansallisia rangaistusmenettelyitä ja myöskin kun ajatellaan näitä todisteita. Tämänhetkinen organisaatiouudistus on aika jännittävä, kun ajatellaan tätä arvioitavuutta näiden tutkimustulosten suhteen. Eli olisin halunnut kuulla, mitä pääjohtaja on tästä mieltä. Ja sitten se on ihan totta, että tämä valvontakomitea se on oltava sisäisesti vahvempi, jotta voimme todellakin suorittaa tehokasta valvontaa. Sitten vielä yhdestä asiasta. Jens puhui tästä. Tämä varapääjohtaja. Olen täysin samaa mieltä, eli minä vastustan ehdottomasti sitä, että tässä nyt on vastapuolia mukana. Ja tässä taulukossa, joka on jaettu, siellä on yksi kohta, jossa puhutaan varapääjohtajasta ja jossa on puhuttu menettelystä, jota nyt ikävä kyllä en löytänyt tätä paperia, mutta ainakin haluaisimme saada tietoa tästä menettelystä. Eli kenestä on kyse, ja sitten valvontakomitean pitää ottaa kantaa tähän valintaan. Eli vara, tämän pääjohtajan erityisstatus on osittain voimassa myöskin varapääjohtajan osalta, mutta meidän täytyy sitten yhdessä miettiä, miten tässä parhaiten edetään. No sitten olen puhunut puheenjohtajavaltion Puolan edustajan kanssa, ja Puola on todellakin motivoitunut neuvottelemaan tästä asiasta ja haluaa saada asian nopeasti päätökseen. Eli ette ehkä tiedä, mutta tämä on nyt historiallinen hetki, koska näin pitkällä ei vielä ole koskaan oltu. Eli jos meillä nyt on puheenjohtajavaltio, joka haluaa viedä tämän loppuun ja haluaa käsitellä asiaa muiden jäsenvaltioiden kanssa, niin se on tietysti erittäin hyvä uutinen meille. Ja tämä mahdollisuus pitää nyt ehdottomasti käyttää hyväksi. Kiitos. Merci, Kiitoksia sitten pääjohtaja, olkaa hyvä. Vous voulez bien euh, Thank you, Chair, and thank you to all uh, the members who intervened actually. Kiitos. Kiitos kaikille, jotka käyttivät puheenvuoron. Minulla on ainakin parempi olo, kun olen kuullut nämä tärkeät kannanotot ja mielipiteet. Puuttuisin muutaman seikkaan, joiden osalta ajattelisin, että olemme samaa mieltä ja joissain yhteyksissä ehkä tuntuu siltä, että otetaan esiin ristiriita, vaikka sitä ei ole – Review Advisorin rooli. Olaf ja komissio puoltavat Review Advisorin asemaa, jotta voidaan selvittää, miten Olafin tutkinta toteutuu. Puoletaan niin kovasti, että tällainen henkilö on ollut jo käytössä. Esimerkiksi kaksi viikkoa sitten nimesin yhtä tapausta tutkimaan sellaisen henkilön. Ja tämä on jo komission muutetussa ehdotuksessa kohdassa 7b. Jos halutaan taata View Advisorin riippumattomuus selkeästi, joten tästä olemme kaikki samaa mieltä. Ainoa yksityiskohta, jossa on ehkä mielipideeroa, Voidaan ymmärtää, että mielipideero tässä on. Ja se liittyy käytännön organisaatioihin liittyvään yksityiskohtaan siihen, nimetäänkö tällainen henkilö kerran hoitamaan kaikki nämä tehtävät. Henkilö, joka istuu työhuoneessaan, jolla on avustaja, sihteeri, tekee ainoastaan tätä review advisorin työtä. Vai nimetäänkö hänet aika ajoin, kun on tarpeen? käyttää Review Advisorin palveluita. Tämä on teidän päätöksenne, mutta käytännön työstä pari asiaa tiedoksi. Viime vuosien aikana meillä on ollut enimmillään viisi tapausta, jolloin pyydettiin review advisoria. Viisi tapausta vuodessa. Yleensä jopa vähemmän kuin viisi tapausta vuodessa. Eli tässä olisi nyt vaarana se, että pidetään muutama henkilö istumassa siellä toimistossaan tekemättä oikeastaan mitään suurin osa ajasta. Meillä ei ole sellaisia nyt varaa. Meillä ja komissiossa jäsenvaltioiden neuvoston ja parlamentinkin toiveesta ensimmäistä kertaa leikataan resursseja. Tämän koskee myös henkilöresursseja jos minulta halutaan parempaa, enemmän tutkintaa, nopeampaa tutkintaa ja sitten budjettia leikataan, vähennetään henkilöstöä ja sitten vielä halutaan, että jotkut ihmiset tekevät ainoastaan tätä review advisorin työtä. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että suurimman osan ajasta hän olisi tekemättä mitään. Kyllä, minä voin tämänkin toteuttaa, jos niin halutaan, mutta tässä on nyt vähän ristiriitaa. Tämä on kuitenkin pieni organisaatio on liittyvä yksityiskohta, koska kaikki haluavat review advisoria, joka on riippumaton, joten tässä on nyt ihan kyse pienistä yksityiskohdista. Joten sisällöstä itsestään olemme samaa mieltä valvontakomiteasta. Edustaja Ajala, olen aivan samaa mieltä teidän kanssanne. Aivan ehdottomasti uskon, että valvontakomitean korkea profiili on varmasti eduksi. Mutta nyt on teidän hetkenne valita oikeat ihmiset. Sinne minulla ei ole tässä roolia, mutta parlamentilla on oma roolinsa. Komissiolla ja neuvostolla myös. Ja todella haluaisin ilmaista toiveeni. Minä haluan todella korkean profiilin tunnettuja ihmisiä, jotka omaavat paljon kokemusta. Minä en mitenkään pelkää, että tällaisia ihmisiä sinne valvontakomiteaan tulee. Todella toivon, että pystytte valitsemaan sinne tämän tyyppisiä henkilöitä. Mutta luvallanne puheenjohtaja, kääntyisin tässä parlamentin puoleen myös valvontakomitea, kuten kaikki olette sanoneet, ja olen samaa mieltä kanssanne, kun niin sanotte. Valvontakomitea lähinnä on turvaamassa Olafin riippumattomuuden pääjohtajan ja hänen tilivelvollisuutensa. Joten valvontakomitean kannanotot eivät ole osoitettu ainoastaan Olafille, vaan myös toimielimille. Mikä siis valvontakomitean rooli on? No valvontakomitea on vähän aikaa sitten, nelisen kuukautta sitten, ottanut kantaa Olafin parlamentin tapaukseen ja sanonut, että jotain väärää siinä oli, mitä parlamentti teki, ja valvontakomitea on ilmaissut tämän kannan, jotta voidaan turvata viraston riippumattomuus. Eli Olafin riippumattomuuden turvaaminen ei tarkoita ainoastaan sitä, että valvotaan mitä Olaf tekee. Siellä ei ole ainoastaan viestejä Olafille, vaan viestiä myös muiden toimielinten suuntaan ja kaikkien on ainakin kuunneltava. Ehkä myös noudattaa tehtyjä ehdotuksia, jos uskomme, että ne ovat tärkeitä. Vielä yksi seikka varapääjohtajan nimittäminen. Eh- ehkä tässä kohtaa on väärinkäsitys. Kukaan ei ole ehdottanut, että nimitetään varapääjohtaja. Edustaja Kaijerin kanssa olen samaa mieltä, jos oikein hänet ymmärsin, että varapääjohtajan nimittäminen ei ole tarpeellista syystä, joita Juuri esitin siis resurssien puute yleisesti. Komission muutettu ehdotus kohtaan 12a esittää sääntöjä, joka liittyy johtajaan, joka hoitaa tehtävät, jos pääjohtaja on estynyt syystä tai toisesta, on lomalla tai sairas ja siinä sanotaan, että normaalit säännöt, että virkajältään vanhin on silloin virkaa tekevänä pääjohtajana ja jos tätä halutaan muuttaa tätä sääntöä, niin silloin on kuultava valvontakomitea. Tämä on ihan hyvä ehdotus. Jos nyt olette sitä mieltä, että pääjohtaja, kun hän lomalle lähtee ja haluaa olla noudattamatta tätä komission tavallista sääntöä, että virka iältään vanhin ja valitsee neljän johtajan joukosta. Hänen pitää kysyä valvontakomitean mielipidettä, myös parlamentin mielipidettä, neuvoston ja komission. No, Mm, varmaan voitte luottaa siihen, että silloin ei lähdetä olemaan noudattamatta tätä sääntöä. Siis jos olisin kaksi viikkoa lomalla tai jos olisin sairaana, toivon, että en ole sairaana, mutta kuitenkin en lähtisi parin viikon takia valitsemaan neljästä yhtä henkilöä niin, että pitää ottaa yhteyttä neljään toimielimeen ja kysyä niiden kantaa. Tämä ei nyt mitenkään osoita arvostusta toimielimien kohtaan, että heitä häiritään tällaisella pikkuseikalla, mutta jos totta kai haluatte, että näin teen, niin ei siinä ole mitään suurta ongelmaa, kuten näette. Nämä ovat pieniä yksityiskohtia, koska sisältökysymyksistä sinänsä olemme kaikki samaa mieltä. Samoin, että tämä viimeinen kohtani, että paremmin saada jäsenvaltiot mukaan. Minun strategiani tässä yhteydessä on seuraavanlainen. Sen sijaan, että jäsenvaltiot otettaisiin mukaan menettelyn lopuksi, haluaisin jäsenvaltiot jo tutkinnan aikana varhaisemmin mukaan, jotta aika ei kuluisi hukkaan niin kuin joskus on tapana, kun kuullaan kansallisia oikeusviranomaisia. Näin, näin teemme ja tämä antaa hyviä tuloksia myös siinä, vaiheessa, että, siinä mielessä, että tutkinta-aika lyhenee, mutta joka kerta kun kansallinen viranomainen viranomaiseen otetaan yhteyttä ja tämä pitää aina kierrättää valvontakomitean kautta ja tämä valvontakomitea kokoontuu vain kerran kuukaudessa. Tämä on ihan hyvä, mutta jos halutaan, että voin tehdä työtä nopeammin, yksinkertaisemmin ja olla yhteydessä jäsenvaltioihin, niin jos tuo suodattimena on tuo valvontakomitea, tämä muuttaisi valvontakomitean asemaa muutenkin, mutta tuo on siis lähinnä este eikä auta mitenkään parempaan yhteistyöhön jäsenvaltioiden kanssa. Tässä tältä erää minun kommenttini. Mielelläni olen niin Totta kai edelleen kiitos puheenjohtaja. Merci, monsieur directeur Kiitoksia pääjohtaja. Tuomari Galia on nyt paikalla. Kiitoksia, että olette tulleet tänne. Onko teillä jonkinlainen tiedonanto? Kuulemme juuri tuomioistuimen toiminnasta ja haluatteko te vielä täydentää tätä puheenvuoroa? Thank you, thank you, Mr. President. I would like... Kiitos puheenjohtaja. Vielä kerran haluan pahoitella sitä, että saavuin myöhässä paikalle. liikenne ruuhkaa oli tuolla kehätiellä ja sitä en voinut ennakoida. Minun puolestani on jo johdanto esitetty. Tuomioistuimen näkemykset tässä vaiheessa varmaankaan esitykseen ei ole mitään lisättävää. Olen seurannut nyt keskustelua ja kollegat ovat sitä seuranneet minun puolestani. Me jatkamme tämän lainsäädäntöhankkeen etenemisen seurantaa. Kiitos puheenjohtaja. Merci, euh, monsieur Kela. Kiitoksia, Väliä. Onko komissiolla jotain sanottavaa? Tässä on puhuttu tästä komission ehdotuksesta moneen otteeseen. Ai ei. Selvä. Eli esittelijä vielä lopuksi. Haluaisikohan neuvosto käyttää puheenvuoron? Niin, no minäkin ajattelin kyllä sitä. Neuvostohan on myöskin budjettivallan käyttäjä, eli haluaako neuvosto käyttää puheenvuoron? Olisi hyvä, jos neuvosto käyttäisi nyt puheenvuoron täällä valiokunnassa. Ei. Neuvosto säästää tämän kantansa sitten neuvotteluihin. No niin, eli esittelijä voi sitten vielä pitää loppupuheenvuoron. Interessant. Kiitoksia. Tämä oli mielenkiintoista keskustella siitä, miten edetään. Haluaisin kiittää kaikkia ja todeta, että se, mistä tänään on puhuttu, se on ydinasia siinä, mitä seuraavan ja kuukausina tullaan käsittelemään. Haluaisin nyt tehdä kollegoille yhden menettelytapaan liittyvän ehdotuksen. Varjoesittelijät on nimetty ja meidän täytyy nyt aika nopeasti lähteä neuvottelemaan. Meidän täytyy vielä selvittää monia yksityiskohtia, jotkut sujuvat nopeammin, jotkut hitaammin. Ja jos meidän täytyy löytää yhteinen määräaika, niin tämä tulee kestämään aika pitkään. Eli pyytäisin, että olette valmiita siihen, että teemme asioita yhdessä, mutta että meidän täytyy määritellä määräaikoja liittyen teknisiin neuvotteluihin ja todellakin pyytäisin, että nämä määräajat lyödään lukkoon. Tiedän, miten tämä nyt menee. Jos odotan, että kaikki ovat valmiita, niin sitten saan kyllä odottaa aika pitkään. Eli ehdottaisin, että nyt äänestämme Puolan puheenjohtajuuskaudella ja todellakin pyytäisin, että nopeasti aloitamme neuvottelut näistä monista yksityiskohdista, Ongelmat ovat yksityiskohdissa. Meidän täytyy tehdä se, mitä voimme. Meidän täytyy selventää näitä yksityiskohtia mahdollisimman paljon. Olen laatinut neuvostolle 14 kysymystä. Haluaisin aloittaa niistä, koska uskon, että on tärkeää, että neuvottelu, joka, jonka ehdotuksessa oli lähellä komissio, neuvoston täytyy muistaa, että me katsomme, että tämänhetkistä asetusta on vahvistettava. Eli tämä on minun ehdotukseni ja toivottavasti kollegat voivat tukea sitä. Kiitos. No niin. Tästä voitaisiin ehkä puhua koordinaattorien kokouksessa. Tämä oli erinomainen ehdotus joka tapauksessa. Haluaako joku vielä? Ai tästä vielä. Ajala. Eh, eh, Kiitoksia. Kiittäisin esittelijää. Mehän tiedämme, kuinka kykenevä hän on tekemään tätä työtä. Ja haluaisin vain pyytää, niin kun muistetaan, mistä on puhuttu aikaisemmin kokouksissa tämän asetuksen osalta, että meillä olisi kokouksia, joissa olisi tehokasta keskustelua. Eli meillä ei pitäisi olla kokouksia, joissa avoimesti keskustellaan, vaan meillä pitäisi nyt miettiä poliittisesti tätä Olafin kysymystä. Kaikille ryhmille on selvää tämä tilanne ja koordinaattoreille he pystyvät käsittelemään asiaa. Eli myöhemmin, kun on kokouksia ja katsotaan näitä avainkohtia, niiden pitäisi olla todellakin kokouksia, joissa ei keskustella niin kuin valiokunnassa, vaan todellakin keskusteltaisiin päätöksiä tärkeistä kohdista koska jos on jatkuvasti kokouksia ilman, että toimitaan sataprosenttisen tehokkaasti, niin mielestäni lopputulos ei ole kovin tehokas, eikä se ole sen mukaista, mitä esittelijä haluaa tehdä tässä asiassa. Eli meidän pitää valmistella asiat niin, että jokaisessa kokouksessa löydetään ratkaisuja, eikä vain oteta esiin uusia avoimia kohtia ja ongelmia. Merci Ayala. Kiitoksia. Eli olette myös minun kannallani, eli siitä, että keskustelemme näistä sitten vielä koordinaattorien kokouksessa, joka siis alkaa kohta tämän valiokuntakokouksen jälkeen. Eli tämä keskustelu päättyy. Sitten kohta kuusi, eli kont- ja valiokuntien valtuuskuntamatkaan Gadasheen. Esittelijä Verstas, niin ja unohdin pyytää anteeksi hänen puolestaan. Hän on ensimmäinen varapuheenjohtaja, hänen pitäisi nyt olla puheenjohtajana. Eli tämä oli tärkeä vierailu. Tästä nyt ei voida keskustella ilman esittelijän alustusta. Eli jos lykätään tämä kohta. Ja tänään iltapäivällä meillä on tärkeää keskustelua kurinpitomenettelyistä toimielimissä. Ja oikeusasiamies Dimantopoulos ja eri, Jean-Louis, erityisjuristi. Tämä kuuleminen on tässä salissa 2 q kello 15. Eli tulkaa silloin paikalle. Se on erittäin tärkeä kuuleminen toimielinten kannalta. Eli kokous päättyy. Eli siis iltapäivällä 2Q2 salissa. Eli koordinaattorit voivat nyt jäädä. Siis meidän piti aloittaa 11.30, mutta jos voimme aloittaa jo nyt, niin voimme